Frau Direktorin der Kommission, Michaela Kivitschi. Ja. Wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Nyt jatkamme kokousta. Meillä on vielä yksi esityslistan kohta tässä käsiteltävänä. Nimittäin erityiskertomus, joka liittyy Kreikkaan. Kyseessä todella siis komission toimet Kreikan rahoituskriisissä. Mukurutsa tilintarkastustuomioistuimen vastaava ja sen meidän esittelijämme Takkula. Ja nyt todella ää, Tome Mukurutsa saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Uh, dear Madam Chair, uh, dear members of the Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat Euroopan parlamentin kontvaliokunnan jäsenet, haluan kiittää valiokuntaa kutsusta tulla esittelemään teille tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus, joka koskee komission puuttumista Kreikan rahoituskriisiin. Mukava olla täällä vieraananne kertomassa teille tuon erityiskertomuksemme löydöksistä. Kyse on joukosta tarkastuksia, jotka me olemme viime vuosina toteuttaneet EUn taloushallinnon alalla. Erityisesti nämä rahoitusapuohjelmat Irlannille, Portugalille, Latvialle, Unkarille ja Romanialle ovat olleet tarkastelun kohteena. Lisäksi tekninen tuki, jota on annettu Kreikalle, jota komissio on koordinoinut ohjelmat, jotka ovat nyt olleet käynnissä jo kahdeksan vuoden ajan, ovat pyrkineet luomaan taloudellisen ja rahoitustilanteen, joka on vakalla pohjalla, niin että maat voisi huolehtia omasta rahoituksestaan rahoitus- finanssimarkkinoilla jatkossa. Tässä tarkastuksessamme keskitymme komission hallinnointiin näiden ohjelmien kohdalla. Erityisesti olemme tarkastelleet sitä, onko komissiolla ollut soveltuvat järjestelmät kohdallaan ohjelmien hallinnoinnin suhteen, jotta ohjelmat on saatu pyörimään ja valvonta toteutumaan ja päätavoitteisiin päästy kolmas ohjelma, joka edelleen on käynnissä sen suhteen. Ähm, keskityimme vain sen suunnittelupuoleen. Täytyy todeta, ettemme ole tarkastelleet IMFn toimia taikka EVMn toimia, emmekä Kreikan viranomaisten toimia. Mitä Euroopan keskuspankkiin tulee, olemme pyrkineet auditoimaan operatiivisen hallinnon niiltä osin, kun Euroopan keskuspankki on ollut osapuolena ohjelmissa. Pankin meille toimittavat asiakirjat eivät riittäneet todellisen tilintarkastuksen toteuttamiseksi. Keskuspankki nimittäin kyseenalaisti meidän tilintarkastusoikeutemme liittyen sen toimiin Kreikan ohjelmissa. Näin ollen emme voineet todellista tarkastusta toteuttaa. Puheenjohtaja, hyvät jäsenet, haluaisin kiinnittää huomionne tämän erityiskertomuksen ensimmäiseen osaan, jossa puhumme siitä, miten komissio on ohjelmat hoitanut. Toteamme esimerkiksi, että tietyt makrotalousmallin olettamat eivät ole perusteltuja, niissä ei ole perusteluita. Lisäksi olemme havainneet, että että vierailujen valvonta-asiakirjat äh, ovat äh, olleet ihan kunnossa ja olisimme halunneet äh, samantyyppisen analyysin toteuttaa myös EKPn toimista, mutta tämän todella pankki itse esti olemalla toimittamatta meille näitä tarvittavia asiakirjoja. Muistuttaisin teitä, että tilanne on vastaava, mitä tulee erityiskertomukseen, jonka viime vuonna toimitimme eh, yhteisestä valvontamekanismista. Tuolloinkaan emme saaneet EVMltä eh, e tarpeeksi asiakirjoja eh, toimiemme pohjaksi. No niin, nyt päälöydöksiin. Jo va- varhaisessa vaiheessa ensimmäinen ohjelma toteutettiin äärimmäisessä kiireessä ja kaikkia kolmea ohjelmaa on hallinnoitu tai niihin on vaikuttanut poliittinen ja taloudellinen epävarmuus. Komissiolla meni lähes vuosi menettelytapojen aikaansaamiseksi. Tunnustamme kuitenkin, että ajan mittaan tilanne parani ja suunnitelmat olivat vakammalla pohjalla. Ymmärrämme, että laajempi Kreikka-strategia ei alusta alkaen ollut mahdollinen, siis sellainen, joka olisi kestänyt pidempäänkin kuin vain nämä ohjelmakaudet. Mitä tulee makrotalouden olettamiin, katsomme, että ne olivat sisäisesti johdonmukaisia ja päivitetty, mutta niitä ei oltu kunnolla perusteltu. Niissä ei ollut muodollisia testausjärjestelyitä taustalla. Näin esimerkiksi vaikka komissio on ollut muiden kansainvälisten toimijoiden kanssa mukana, niin jonkin verran nämä toimista perustui olettamuksiin. Ja komissio osoitti, että vakaa pohja toimien täytäntöönpanon valvomiseksi pyrittiin tarjoamaan Kreikan viranomaisille. Yhteistyö sujui hyvin, vaikka institutionaaliset järjestelyt olivat kyllä hyvin monimutkaisia. Niitä ei myöskään koskaan muodollistettu näin ollen nämä vastuukysymykset olivat aika läpinäkymättömiä. Kun ajatellaan eri aloja, niin tämähän koski lähes koko Kreikan valtiota eri sektoreita. Ja kun näitä uudistuksia maalta on vaadittu, niin olemme keskittyneet verotukseen, julkishallintoon, työmarkkinoihin sekä rahoitusalaan. Näihin neljään alaan. Ja te voitte löytää useita huomioita ja löydöksiä liittyen näihin politiikan aloihin. Erityiskertomuksemme lopussa keskitymme ohjelmien erityistavoitteisiin ja havaitsimme, että tavoitteisiin on päästy vain osittain. osittain tämä johtuu maan poliittisesta epävarmuudesta tai epävakaudesta tuossa vaiheessa. Ö, ohjelmat ovat kuitenkin aikaansaaneet uudistuksia ja maan Kreikan kyky rahoittaa tai hankkia rahoitusta vapaasti rahoitusmarkkinoilta on edelleen vain rajallinen. Finanssipoliittinen vakauttaminen on kuitenkin onnistunut ja rahoitusala on uudelleen järjestelty merkittävästikin, mutta kustannukset ovat olleet korkeat. Mitä me nyt sitten suosittelemme? No, tässä meillä on kertomuksessamme 11 suositusta, jotka pyrkivät parantamaan komission toimintaa tulevissa mahdollisissa apuohjelmissa. Ensinnäkin haluamme, että komissio hyväksyy tällaisia ohjelmia varten yleiset säännöt, eh, jossa mm, selvennetään ja selvitetään ennalta kaikkien eh, eri kumppanien ja toimijoiden roolit. Näin voitaisiin varmistaa se, että että meillä on laaja strategia kutakin ohjelmaa varten jo valmiina. Samalla täytyy tietenkin ottaa kyseisen jäsenvaltion hallintokapasiteetti huomioon. Lisäksi tulisi huolehtia siitä, että meillä olisi paremmin perustellut olettamukset muutoksille talouslaskelmissa. Ohjelmia tulisi arvioida vähintäänkin niiden päättymisen jälkeen. Ja suosittelemme myös komissiolle, että se analysoisi nyt tuki järjestelmää valvonnalle ajatellen ohjelma kautta ja lisäksi tamalla, samalla täytyy ottaa huomioon maan rahoitustarpeet. Kiitos oikein paljon ja nyt mielelläni vastaan kysymyksiin, jos teillä sellaisia on. Kiitos puheenjohtaja. Ja, Kiitoksia. Heti julkaisemisen jälkeen tutustuin tähän erityiskertomukseen ja täytyy sanoa, että minulla on kyllä useampikin kysymys. Kollega Takkula on esittelijä, olkaa hyvä. Thank you. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin eh, kiittää tilin tarkastustuomioistuinta tästä kertomuksesta ja se eh, todellakin vaatii meidän eh, valiokuntamme lähemmän tarkastelun. Sitä luettelo jo antaa kuvan siitä, miten tärkeää on saada kattava käsitys tilanteesta Tokko on tarpeen korostaa ja painottaa, että tässä keskitytään aika laajaan kokonaisuuteen ja suurin osa on tässä kertomuksessa eriteltynä esillä. <clears throat> Ensinnäkin Kreikan rahoitusapu. Sitä ei tullut pelkästään komissiolta, vaan myös keskus, keskuspankilta ja kansainväliseltä valtarahastolta. Ja ei edes sitten komissio äh, pelkästään päättänyt unionin puolelta näistä ohjelmista, vaan jäsenmaat yhdessä. Ja komissio oli vain yksi tämän rahoitusohjelman toimeenpanijoista tässä Troikan avulla päästiin äh, oikeasti käsille, tilintarkastajien tarkastuksessa käsille vain yhteen toimielimeen. Sen vuoksi ehkä sitten EKP ei, sit, ei sitten halunnutkaan kaikkia tietojaan jakaa. Tämä kompetenssikysymykset ovat kokonaan uusi keskustelu ja niin ne pitäisi jo tällaisten tilanteiden varalta sopia etukäteen. Äh, Valitettava seikka on se, että tilintarkastustuomioistuin ei ole saanut äh, tarkkoja täsmällisiä tietoja tästä ongelmasta. Ehkä eka tilintarkastustuomioistuin siis voi äh, tuonnepana yksityiskohtaisemmin näihin palata kertomuksessa on hyvin kuvattu Kreikan poliittista tilannetta tämän rahoitusohjelman ohjelmien mittaan tätä yksityiskohtia kohtaa ei voi jättää huomiota, koska se, äh, se heijastuu koko ohjelmien, kaikkien ohjelmien äh, toteuttamiseen, eli politiikan sektoreilla. Äh, tässä kertomuksen ykköskaavio, jossa oli yhdist, yhdist, yhdistetty nämä Kreikan lainapaperien korot sitten ja, ja suhteutettu sitten yleiseen tilanteeseen. Siinä tämä koko sotku paljastui kaikessa karmaudessaan. No onneksi nyt sitten kerrotut luvut antavat vähän toivoa paremmasta huomisesta Tuomioistumelta pyytäisin vielä selvitystä siinä, että miksi juuri nyt sitten tämä kertomus Äh, päätettiin laatia. Voisiko tuomioistuin siis kertoa tämän kertomuksen ajoituksesta ja miksi ylipäätänsä siihen vierähti näinkin kauan? siihen lähdettiin kesken prosessin, kesken tämän kolmannen äh, rahoitusohjelman äh, toteutuksen vielä. Raportointiin sinällään kului jo kolme vuotta ja sinähän aikana voi tapahtua vaikka mitä ja on tapahtunutkin. Mitä sitten vielä tulee tähän nyky- nykyiseen ohje- meneillään olevan ohjelmaan, miltä sen toteuttaminen näyttää, ovatko ongelmat samankaltaiset vai onko edessä kohti jopa kohti uusia pulmia. Äh, Kreikan puolelta on varmaan, äh, olisi tietysti mielenkiintoista kuulla, mitä tässä on tekeillä. Olisi hauska, jos sieltä olisi joku virallinen edustaja tätä äh, kommentoimassa niin ikään. Eh, heidän osuuttaan eh, uudistusten onnistumisessa ei voida eh, yliarvioida. Kaiken kaikkiaan kautta linjan avoimuuden puute vaivaa tätäkin hanketta. Kaikki pitäisi toteuttaa mahdollisimman avoimesti ja tehokkaasti. Tämä viimeinen, viimeiseksi jäävä mahdollisesti hoituu sitten, miten hoituu, mutta mahdollisesti tulevissa ohjelmissa avoimuus on kaik- kaikkein olennaista. Tämä minut, päällikkö. Kiitoksia. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, joihin mahdollisesti komissio voisi suoralta kädeltä vastata ja tämä jälkeen sitten vielä tarkastustuomioistuin Ja sitten täällä on vielä jokunen kollegakin, jotka haluavat käyttää puheenvuoron. Komissio, olkaa hyvä. Herzlichen Dank, Frau Kiitoksia puheenjohtaja puheenvuorosta. Rouva puheenjohtaja, hyvät valiokunnan jäsenet. Komio, komissio pitää tervetulleena tätä tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomusta, joka, kuten juuri todettiin, kattaa ensimmäisten kahden vakaus- ja tukiohjelmaan suunnittelun ja nykyisen ja saman ohjelman suunnittelun. Ja kuten aina, komission avoin toimiensa rakentavalle analyysille, ja sille ovat tervetulleita kaikki suositukset parannusten tekemiseksi rahoitustukiohjelmien suunnittelussa. Mistä syystä komissio hyväksyy kaikki tuomioistuimen suositukset ja tulee täytäntöön panemaan jokaisen niistä vuoden 2018 loppuun mennessä. Ja itse asiassa monet suositukset ovat jo toteutuksessa käynnissä olevassa vakaus- ja tukiohjelmassa. Ja sen vuoksi komissio on jo pystynyt antamaan palautetta, kuten näette vastauksistamme, jotka ovat liitteenä tuomioistuimen kertomukseen. Ja tämä voi olla jo ensimmäinen vastaus myöskin esittelijän kysymyksiin. Haluaisin havainnollistaa kahdella esimerkillä sitä, miten me tällä hetkellä täytäntöön panemme kahta suositusta. Ensinnäkin esimerkki suosituksesta kaksi, jonka mukaan komission pitäisi paremmin priorisoida ehtoja ja erityistoimia, joita tarvitaan kiireellisesti, jotta puututtaisiin epätasapainoon, jotka ovat ratkaisevia ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Ja muistuttaisin, että ennen kuin Kreikan viranomaiset sitoutuvat mihinkään ehtoihin ja allekirjoittavat muistion. Jokaisesta näistä ehdoista keskustellaan ja sovitaan viranomaisten kanssa sekä teknisellä ja poliittisella tasolla sen varmistamiseksi, että on kattava ja yhteinen ymmärrys ja mikä on tärkeää, uudistusprosessilla on omistajuutta. Vaikka jotkut ehdot aluksi ilmaistaan yleisemmin käsittein, vaikkakin niissä on selkeät lopputavoitteet, niin selkeämpää ohjausta tuotetaan myöhemmin asteittain. Ja niiden mukaan ohjelmia sitten toteutettaisiin. Nykyisessä sm ohjelmassa vakausmekanismiohjelmassa, ohjelmassa meillä on käsite, näiden avaintulosten key deliveries-käsite, joka kertoo vielä selkeämmin toimenpiteistä, jota pikaisemmin tarvitaan ja jotka asettavat prioriteetit oikein, joten me olemme jo oppimassa näitä läksyjä. Toinen esimerkki, suositus numero kahdeksan, joka mukaan komission pitäisi järjestelmiin arvioida – jäsenvaltion hallinnollisia valmiuksia toteuttaa uudistukset sekä teknisen avun tarvetta. Tästä sanoisin, että ei aino, ole ainoastaan niin, että me olisi arvioineet hallinnollisia valmiuksia, vaan me autamme valmiuksien luomisessa. Merkittävää apua annettiin hallintovalmiuksien puutteiden parantamiseksi. Esimerkiksi Kreikan työryhmä Task Force luotiin tätä varten. Ja nämä tekniset toimet ovat, on virtaviivaistettu olemassa olevan vakasmekanismin kanssa, joten olemme voineet tukea useampia uudistuksia ohjelmassa, ja ne on otettu suoraan sanaisesti MOUhun, muistioon, yhteisymmärrysmuistioon. Ja kolme kuukautta ohjelman hyväksymisen jälkeen Komissio hyväksyy Kreikan viranomaisten kanssa teknisen yhteistyön suunnitelman tarkoituksena tukea rakenneuudistuksia. Rakenneuudistusten tukipalvelu, joka on kokonainen komission palvelu, jossa 160 ihmistä, se tarjoaa tukea jäsenvaltioille ja erityisesti Kreikan viranomaisille lähes kaikissa uudistusalueissa ohjelmassa – joten olemme antaneet paljon apua. Kuten jäsen jo totesi, ja minäkin toistaisin nämä perustavoitteet, mitkä rahoitusapohjelmissa on. Ne luovat rahoitusjärjestelmän vakautta ja mahdollistavat markkinoille palaamisen. Rakenteeltaan ne luodaan akuusi, akuutin kriisin iskiessä – ja tämä päti erityisesti Kreikkaan. Mutta on äärimmäisen tärkeää, että johdonmukaisesti ottaa huomioon taloudelliset ja poliittiset olot, joissa ohjelmia toteutetaan ja politiikan valinnat tehtiin. Erityisesti on tärkeää muistaa tapahtumien tapahtumajärjestys, kronologia. Lopputulemana sanoisinkin, jota siteeraisin tuomioistuimen tiedotteiden ensimmäistä lausetta, Kreikan kansansovitut ohjelmat rahoituskriisin jälkeen tarjosivat lyhyen aikavälin rahoitusvakautta ja auttoivat uudistusten parissa etelemisen jossain määrin. Lopetan ehkä tähän ja olen valmis vastaamaan lisäkysymyksiin. Tommi Mukurutsa, haluaisitteko tekin mm, vastata esittelijän kysymyksiin tässä vaiheessa? Olkaa hyvä. Mikrofoni päälle, kiitos. Kiitoksia, puheenjohtaja. Esittelijä tässä nosti esiin erittäin relevantteja, tärkeitä kysymyksiä ja haluaisinkin aloittaa tästä julkaisupäivämäärästä, tämän kertomuksemme päivämäärästä ja tutkimuksen kestosta, tarkastuksen kestosta. No tämähän ei ollut ollenkaan helppo erityiskertomus meille. Tavoitteena, tai tavoite oli aika liikkuva, näin voisi sanoa. Komissio oli hyvin eh, keskittynyt esimerkiksi tähän toiseen ohjelmaan, jota ei koskaan saatettu päätökseen. Ja tämä oli eh, sitten syynä sille, että otimme mukaan tämän eh, kolmannen ohjelman suunnittelun suunnitelmat tähän erityiskertomukseemme mukaan. Me olemme julkaisseet muitakin kertomuksia aiheeseen liittyen. Muistan, että kertomuksemme, joka koskee Irlannin, Portugalin ohjelmia, Romanian, Liettuan ja Unkarin ohjelmia, joten kyllä ohjelmien, Kreikan ohjelmien monimutkaisuus, moninaisuus johti sitten siihen, että tämän erityiskertomuksen valmistelutyö vei huomattavasti enemmän aikaa, mutta olemme siis Oh, Kreikan ohjelmienkin äh, opeista jo vaikkapa tämän Kreikka Task Force-ryhmän äh, toiminnasta julkaisseet äh, aiemmin kertomuksen ja antaneet tärkeitä suosituksia näiden teknisen tuen ohjelmien toteuttamiselle tulevaisuudessa. Minä uskon, että tämän julkaisun päivämäärä on ihan, tai ajankohta on ihan sopiva, mitä näihin suosituksiin tulee, suosituksia, jotka komissiokin on hyväksynyt, ja jotka sitten palvelevat uusien ohjelmien suunnitteluvaiheessa, jos tällaisia ohjelmia tulevaisuudessa tarvitaan. Samalla kuitenkin näitä suosituksia voidaan käyttää, kun monitoroidaan käynnissä olevan ohjelman toteutumista keskuspankki. Tässä tekstissähän selkeästi selitämme, että komissio ja muut toimielimet äh, tarjosivat äh, ohjelmassa teknistä apua ohjelmassa, joka viime kädessä koskee maita, joita rahoitetaan, ja sitten Kreikan viranomaisia, jotka ovat sitoutuneet uudistusten toteuttamiseen. Analyysimme ja tämä erityiskertomuksemme rajoittuu nyt käsittelemään komission Ähm, toimia Euroopan vakausmekanismin suhteen. Niin kuin hyvin tiedätte, meillä Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa ei ole toimivaltaa. Me emme EVMn eh, e toimista voi toteuttaa tarkastuksia. Ja mitä sitten taas tulee keskuspankkiin, meillä on rajallinen toimivalta ja tämä rajoittuu eh, operatiiviseen tehokkuuteen eh, keskuspankin toiminnassa. Ja näin ollen nämä meidän rajoitetut toimivaltuutemme johtivat siihen, että me voineet tätä tehtäväämme hoitaa. Ja tämä huolestuttaa meitä tilintarkastustuomioistuimessa suuresti. Tämä ei ole suinkaan ensimmäinen kerta, kun kohtaamme ongelmia, mitä tulee yhteiseen pankkivalvontamekanismiin, niin myös sen toimien äh, valvonnan suhteen me olemme kohdanneet ongelmia ja näin ollen me tilintarkastustuomioistuimessa erittäin huolellisesti olemme analysoimassa mahdollisia tulevaisuuden toimia juuri Euroopan keskuspankin suhteen? Miten saisimme avattua tämän tilanteen ähm, tästä takalukosta niin, että voisimme äh, tilintarkastusoikeuksiamme toteuttaa, koska kyse ei suinkaan ole pelkästään oikeudesta, vaan myös velvollisuudesta, jonka sopimukset meille antavat. Äh, meidän äh, täytyy voida antaa Euroopan parlamentille myös huomioita keskuspankin toiminnasta. Kreikan viranomaiset ovat nyt täysin meidän tarkastus toimintamme ulkopuolella tässä asiassa, mutta kyllähän tässä erityiskertomuksessa tunnustetaan se, että poliittinen epävakaus vaikutti merkittävälläkin tavalla ohjelman tavoitteisiin pääsyyn vaikeutti tätä, koska poliittiset olosuhteet olivat hyvin vaikeat ja kyllähän tämä löytyy täältä meidän erityiskertomuksestammekin. Näin ollen, kun on puhuttu tämän tekstin kattavuudesta, laajuudesta, niin tässä kyllä haluaisin tunnustaa, antaa tunnustusta komission yksiköille. He ovat toimineet täysin avoimesti ja tehneet yhteistyötä kanssamme. Me todella olemme vaatineet läpinäkyvyyttä että mitä tulee näiden hyvin, hyvin monimutkaisten ohjelmien toteuttamiseen. Ja me olemme saaneet pääsyn erilaisiin laskelmiin, sisäisiin komission menettelytapoihin ja yksiköt ovat joutuneet kovassa paineessa tekemään työtä ohjelmaolosuhteiden vuoksi ja olemme tyytyväisiä siihen, että me olemme saaneet todella tietoa myös komission ja sisäisistä menettelytavoista ja sama koskee myös keskuspankkia ja sen panosta Kreikkaan, mutta keskuspankin suhteenhan emme tietenkään ole voineet nyt sitten tätä tehtävämme hoitaa, kun kerran tietoa ei saatu. Joten yhteistyö kaikkien ohjelmaosapuolten kanssa toistamme saman Suositukseni jonka olemme tehneet aiemmissakin kertomuksissamme, että tulevaisuudessa meidän täytyisi saada jonkinlainen muodollinen malli tämän taakse niin, että olisi selkeä vastuunjako, koska se parantaisi läpinäkyvyyttä ja näin ollen hyvää toimintaa tilintarkastusalalla. Meillä on tosiaan tässä komissio, sitten meillä on keskuspankki, sitten meillä on kansainvälinen E IMF. Ja tässä oikeastaan se, mikä halusin tässä vaiheessa lisätä. Kiitos. Kiitoksia. Tällä on vielä viisi valiokunnan jäsentä, jotka haluavat käyttää puheenvuoron, plus sitten vielä kolme kreikkalaisjäsentä, jotka eivät ole valiokuntamme jäseniä. Ehdottaisin, että kaksi minuuttia puheaikaa kullekin ja 15.30 tämä kokous päättyy ihan riippumatta siitä, kuka on puheenvuorossa, koska silloin alkaa budjetti kolmikantaneuvottelu. Ja Stahovski, olkaa hyvä. Dámy paní předsedkyně, vy víte, že já vždycky respektuju, ale ve dvou minutách říci všechno k této zprávě. Co... Kaksi minuuttia, no hyvänen aika täällä, siihen ei se nyt onnistu. No, yritän nyt sitten kumminkin mm. Kreikasta noin muuten pitää todeta se, että, että, että kaikki tukiohjelmat lähtevät siitä, että missä ajassa voidaan siis katsoa sitten olla ikään kuin olevan alkupisteessä ja terve, terveessä tilanteessa. Tässä, näissä ohjelmissa on kysymys pitkäaikaisista vaikutuksista. Ajatellaan vaikka 2009-2015 välin, välisenä aikana käytiin kuudet vaalit esimerkiksi siellä. Ja, ja, ja jos ajatellaan tällaista ver, verouudistuksia, rakennepoliittisia uudistuksia, eh, tämmöisiä, niitähän nyt ei tietenkään saatu kaikkea läheskään toteutetuksi. Eh, on tietenkin poliittisesti selvää, että, että, että tällaisten ohjelmien toteutus ole ylipäätänsäkään teknisesti mahdollista. Jos ajatellaan näitä rakenneuudistuksia, joiden olisi tarkoitus sitten parantaa Kreikan talouden kilpailukykyä. Ja nyt, sit, nyt todetaan, että ohjelmat olivat huonosti koordinoituja, siksi tulokset jäivät vaatimattomiksi. No, voinko tästä välittömästi nyt mennä näihin loppuun? päätelmiin. En ymmärrä, miksi tässä on, on tällaiset suhteet ovat vain epävirallisia ja, ja, ja mi, miksi esimerkiksi ää, nämä ää, toimivaltuudet noin tarkkarajaiset. Voiko komissio nyt sitä selittää, miten nämä voitaisiin sopia sitten ennen kuin kriisit aina puhkeavat? Ja kollega Pirinski, olkaa hyvä. Mr. Prinski, Pirinski, teillä on puheenvuoro. Thank you. Kiitos. Pirinski. Yes. Thank you. Uh, two minutes is fine. Kaksi minuuttia riittää minulle hyvin kahteen kysymykseen. Ensimmäinen kysymys koskee asiaa, joka on mukana kertomuksessa. Eli että komission suuntaviivat olivat poliittisia, ne tulivat euroryhmästä. Päätökset teki euroryhmä. Joten esittäisin teille esittelijänkin kysymyksen. Ehkä to, tilintarkastustuomioistuimellakin. Miten me voimme keskittyä komissioon ottamatta huomioon koko prosessia? Tuskinpa mitään seurattavaa prosessia jos puhutaan ohjelmien suunnittelusta ja täytäntöönpanosta. Olisi kiinnostavaa kuulla, missä määrin komissio mielellään seurasi tätä tai näitä euroryhmän ohjeita. Toinen kysymys koskee työmarkkinauudistuksia. Yksi kiistanalaisista kysymyksistä, kiistanalaisimmista kysymyksistä oli työehtosopimusjärjestelmän kohtalo – asiantuntijatkin olivat todenneet, että Kreikan ehdotus oli alkuperäisten odotusten mukaista, mutta silti oli tämä pitkäaikainen kieltäytyminen sopimusjärjestelmän palauttamisesta. Tämä osataan poliittista harhaa, pakkomielteisyyttä budjettitoimiin ja säästöpolitiikkaan, austeriteettiin kytkeytyen. työssäehtojärjestelmä olisi voinut hillitä sosiaalisia kustannuksia. Joten mm, mitä te sanotte näistä euroryhmän poliittista ukaaseista tai diktaateista ja miksi työsopimusjärjestelmää ei palautettu voimaan takaisin aikaisemmin? Marias, Aivan esimerkillistä puheenjohtajan käyttäjä. Sitten kollega Marias. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω στα δύο λεπτά να τοποθετηθώ. Kiitos. Kaksi minuuttia. Kaksi minuuttia teemasta, joka on järisyttänyt Eurooppaa ja Kreikkaa ja vuosi. Kolme muistoohjelmaa, jotka ovat epäonnistuneet. 40 prosenttia väestöstä elää köyhyysrajan alla. Työttömyys on saavuttanut 26,7 prosenttia. Palkat ovat pudonneet 40 prosentilla, kuten eläkkeetkin tuhannet pk-yritykset ovat sulkeneet ovensa. Ohjelmat, niin kutsutut, ovat epäonnistuneet siitä yksinkertaisesta syystä, että tarkoitus ei ollut pelastaa Kreikan taloutta, vaan pelastaa pankit, kuten täällä on tunnustettukin. Kreikkalaiset, saksalaiset, ranskalaiset, kaikki nuo pankit, joilla oli Kreikan valtiovelkaa, oli miljardeja pelissä Kreikan kansalaisten haitaksi. Niiden saatavat pelastettiin. Se EKP PSS sulki omat obligaationsa 54 miljardin edestä. Se vältti nämä Joo, juustohöylän hiusten leikkaa arvonalennukset ja vältti kriisin pahimmat vaikutukset. Mutta näitä valtion lainoja myytiin eteenpäin halvemmalla ja sitten myöhemmin taas myytiin tällä hinnalla eteenpäin. Kreikka ei voinut ostaa omia joukkovelkojen takaisin. Joten luotonantajat ovat saaneet Kreikan polvilleen. Tämä muistio on virheellinen. Komissio myöntää, että virheitä, vääriä laskelmia tehdään. Se myönnetään, että resepti oli väärä. Mutta sitä ei myönnetä, että että komissio toimii luotot kuluttajien nimissä, eivätkä he noudata EU-lainsäädäntöä. He rikkovat kreikkalaisten oikeuksia, rikkovat kaikkia määr- ihmisoikeusmääräyksiä. Kaikki komissiossa sitten vaan esittävät, että eivät tiedä, missä mennään. Tämän teatterin, jossa on täytyy loppuja on täytyy myöntää vastuunsa. Ja Kreikalle pitäisi maksaa korvausta tästä valtavasta aiheutetusta tappiosta. Kollega kiitoksia puheenjohtaja. Ei tämä ole mikä tahansa äh, kertomus, äh, niin kuin esittelijämmekin totesi, tämä on hyvin tärkeä kertomus myös koordinaattorien kokouksessa. Viittasin tähän, tuolloin kukaan ei asiaan reagoinut, mutta totesin, että äh, mielestäni rehellisesti sanottuna meidän olisi pitänyt tehdä todellinen kunnollinen oma aloitteinen mietintö tästä asiasta. Ähm, eikä vaan käsitellä siellä, sitä täällä todella nopeasti. Kyse on toden totta myös perusoikeuksista. Kyllä meidän täytyy myös huolehtia siitä. Ei se riitä, että tästä vaan on tällainen lyhyt esittely. Toinen seikka, mm mikä on politiikkaa ja hyvin tärkeää. Tilintarkastustuomioistuin sanoo, että sillä on toimivaltaa valvoa myös keskuspankkia, ainakin sen operatiivista tehokkuutta. Näin ei ole kuitenkaan tapahtunut. Siinä ei onnistuttu, koska keskuspankki kieltäytyy antamasta tietoja. Mielestäni meidän täytyy nyt kyllä rientää tässä ehdottomasti tilintarkastustuomioistuimen avuksi. Se on tarkastellut komission toimia, mutta kaikkia muita toimijoita, jotka ovat yhtä lailla tärkeitä tässä kuviossa, ei tilintarkastustuomioistuin ole pystynyt valvomaan. Ja se, mitä kreikkalaiset kollegat, jotka luonnollisesti varmaan sanovat tästä asiasta vielä enemmän, ovat todenneet, että usein Erityisesti kun täytyy toimia nopeasti, niin kuin tässäkin, niin on monia eri yksiköitä ja ne sitten kukin tekevät sitä omaa juttuaan toisistaan irrallaan. Ja niin kuin tilintarkastustuomioistuinkin on todennut, niin kyllä, kyllä täytyy tietenkin rientää avuksi, kun hätätapaus syntyy, mutta mutta sen jälkeen on varmaan mm, aikaa sitten hoitaa asiat kunnolla. Esimerkiksi sosiaalista vaikutusarviota ei ole toteutettu tähän päivään mennessä. Ja minä katson, että kyllä meidän täytyy käyttää huomattavasti, huomattavasti aikaa, enemmän aikaa pureutuaksemme tähän aiheeseen kunnolla. Dennis, tämä on pitkä esittely tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukseen liittyen. Yleensähän meillä menee tällaiseen puoli tuntia, nyt on kuitenkin kokonainen tunti. Eh, en tiedä, eh, riittääkö tämäkään eh, perustelujen. Laatu on ehkä joskus mitä on. Kollega Flanagan. It's up to us what quality arguments we put out there. Tietysti oma asiamme, minkä, minkä tasoisia argumentteja me esitämme. Täytyy ruveta kuuntelemaan. Toivottavasti tässä ei nyt kannata enää lähteä alusta liikkeelle ja kysytään paljon kysymyksiä, mutta ei missään enää viittauksia mit, mit, mit, mit niistä rahoista, jotka sinne Kreikan ohjelmiin ovat uponneet. Eivät ne ole nämä ollenkaan osa tätä uudistusohjelmaa. EU käytti aika tehokkaasti hyväkseen ainoastaan tuputtaakseen näille kreikkalaisparoille kauheita vyönkiristysohjelmia ja ja käyttävät sitä tällaisena vallan välineinä. Miksi tällaisia kriisejä sitten aina sitten kriisit äh, äh, jotenkin karkavat käsistä, niin ihmiset, no tavalliset ihmiset eivät ollenkaan näistä hyödy. Me olemme Troikalta saaneet yli 67 miljardin edestä äh, lainaa Troikan mm, käsistä laina, samoin lainaehdoin. Me ainakin siellä tiedämme, mihin rahat menivät, kun ket, ketkä sieltä sitten pelastettiin, paitsi irlantilaiset, myöskin EU, EUn e pankki tai erityisesti muitakin pankkeja. Mihin ne Kreikan miljardit hävisivät? Äh, saksalainen yliopisto totesi, että yli 90 prosenttia äh, valui pankkien kassaholveihin, paitsi Kreikassa, myöskin kautta Euroopan, Ranska, Ranskassa ja Saksassa aivan erityisesti sijaitseviin tyhjiin holveihin jos ajatellaan tätä Kreikan pelastusmahaa, sinne sille tar- tarkoituksena sitä elvyttää tämä vähän vetelähkö talous Kuitenkin sitten äh, uuden, uusimman tutkimuksen mukaan suuri osa päätyi myöskin ihan Kreikan valtiovarainministeriin äh, haltuun. Tämä on tietysti pelkästään tällaista kasvojen pesua koko tilintarkastajien äh, raportti. Ei tässä ole ollenkaan tarkoitus selvittää, mihin oikeasti päätyivät nämä 2,5 miljardia ja, ja kuten aina, aina jokin te, te, tekninen syy tai että ei sa, saada äh, totuutta selville, kun tavallisia ihmisiä vedetään höplästä. Sitten kaksi muuta Guen edustajaa, jotka eivät ole tämän valiokunnan jäseniä. Tsuntis. Kiitos, puheenjohtaja. Kun Tämä kertomuksen lukeminen on vähän yllättävää puuhaa. Kun Dansenberg jo totesi aikaisemmin, että ohjelmat luotiin siksi, että ei tarvitsisi solidarisuutta Kreikalle tai pelastaisi siis sitä, vaan että ratkaistaisiin Kreikan pankkien ja euron ongelmat. Oli Rehn komission edustajana myönsi saman asian 2014. Meillä on nyt tämä kertomus. joka väittää lähestyvänsä kysymystä teknisesti, mutta tämä on poliittista. Kreikan ohjelmien epäonnistuminen, kysymys laman loidan kehästä. Tämä on seurasta huonosta uudistuksista, huonosta hallinnasta ja Kreikan hallituksen päätöksistä ja erityisestä eu politiikoista, vakauspaketista ja sisämarkkinoista. Tämä on poliittinen kysymys, poliittinen ongelma. Ja kaksi asiaa ottaisin esille Osataakseni, te, miten kertomus päättyy johtopäätöksensä. Tilintarkastustuomioistuin sanoo, että kaksi en, ensimmäistä Kreikan ohjelmaa eivät olleet osa laajempaa strategiaa. Mutta komissiolla on sama strategia laskusuhdanteihin tarttumiseksi. Olipa mikä tahansa palkkoja, eläkkeitä pitää leikata ja niin poispäin. Ja sitten tässä sanottiin, että pankkijärjestelmä nielasi niin 40 miljardia, mutta Euroopan unioni äh, suunnittelee tätä kauheita arvonalennuksia, jolla oli hirveä vaikutus Kreikan pankkeihin. Ja sitten ennen arvonalennusta nämä joukkolainet otin takaisin pankeille. Tosiasiassa on jotain, jota Euroopan pankin täytyy kuulla. Ei pidä kaunistella tilannetta. Tilanne ei koske yksin Kreikkaa. Ja papadi mullis. Pistoi kirja Πρόεδρε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο με την έκθεσή του. Tämä erityiskertomus on myönteinen asia. Siinä todettu virheitä ohjelmissa, ohjelmien suunnittelussa, ennusteissa ja demokraattisen vastuullisuuden, tilvelvollisuuden ja seurattavuuden puutteita. tämähän on tilanne nykyäänkin. Ja siinä on sama johtopäätös, jonka tässä myönteisesti äh, suoraan sanoi. Olisi toivonut, että Blom olisi siis sanonut, että tätä tehdään pankkien vuoksi silloin, kun hän oli euroryhmän puheenjohtaja, eikä silloin tällä hetkellä, kun hän on nyt lähdössä. Nämä virheet, ennustusvirheet, niistä on maksettu tosi kova hinta. Älkää aliarvioiko näitä argumentteja. Kreikan kansalaiset ovat maksaneet nämä epäonnistumisen inhimilliset kustannukset ovat valtavat. Kreikka on saattanut palkka elpymiseen, työllisyys on vähän parantunut, uudistukset edistyvät. Nyt mä on näitä sosiaalivouchereita, hallitus maksaa sosiaaliturvaa, mutta ongelmat ovat yhä olemassa. Ja kysymys on, tilintarkastusomistuminen, minä kyllä kiitän heitä heidän työstään, mutta kysymys on, mitä te voitte tehdä puolustaaksenne työtänne suhteessa EKP, joka kieltäytyy yhteistyöstä, se kieltäytyy antamasta dataa ja suhteessa komissioon. Mitä te aiotte tehdä? ja te voitte vahvistaa demokratista vastuullisuutta ja seurattavuutta ja pitää huolen siitä, että päätöksiä tehdään euroryhmässä suljettujen ovien takana. Rauva puheenjohtaja, ajattakaa meidän <clears throat> linjoillamme, että parlamentti voisi vaatia lisää seurattavuutta ja demokraattista va- valvontaa. Kiitos, kirja Πρόεδρε. Το Μάιο του 2016 Niin, toukokuussa 2016 Alden ja SNDn äh, äh, kanssa yhdessä järjestämän tilaisuuden väärä muistio, väärä äh, komissio, väärä hallinto, hallitus. Ja, nyt sitten Euroopan tilintarkastustuomioistuimen arviot ovat aika linjaisen. Kuvitelkaa, mitä olisi tapahtunut, jos jos näitä kasvu ei, e- ei olisi, kasvua ei olisi saatu oikealle raiteelle ollenkaan tämä, heti Kreikan ansiosta. Kreikka on pyrkinyt te, kaikin mahdollisin keinoin sopeuttamaan talouttaan ja budjettiaan näihin vaati, vaatimuksiin. Ei kuitenkaan ole kyennyt toipumaan vaikka viimeksi kuluneen kuuden vuoden ajan näitä ohjelmia on toteutettu. Kasvutoimet olivat tietenkin välttämättömät, jos nyt tarkastetaan tätä <clears throat> kolmen ja puolen prosentin ylijäämää ja sen hupenemista äh, kahteen. Tunnustako komissio omat virheensä? Kolmas ohjelma on meneillään ja samat virheet tuntuvat jatkuvasti toistuvan. Äh, äh me olemme tällä haavaa paljon paremmassa tilanteessa, jos ajatellaan kasvuodotuksia eteenpäin, mutta, mutta komissio edelleenkin kätke, kätkeytyy Brysselin kulisseihin sen sijaan, että ottaisi vastuunsa vakavissaan. Meidän pitää puhua näistä uudistusohjelmista nyt, jotka painottuisivat näin institutionaalisiin uudistuksiin – Eh, julkinen hallinto erityisesti kaipaa uudistusta. Kiitos, olen itsekin vielä puhujalistalla. Olen tämän valiokunnan jäsen Kreikan työryhmässä joka yhdessä Ekonin kanssa, eh, en tässä nyt valvonnasta voi puhua, mutta ainakin seuraa tätä Kreikan tukitoimintaa. Pari seikkaa minulta. Ensinnäkin Kreikan apuohjelmat ovat merkittävä solidaarisuuden osoitus Euroopan veronmaksajilta. Kyllä minä ymmärrän, että pankkejakin on pelastettava, koska tavallisillakin ihmisillä on pankeissa rahansa. Ei kyse ole pelkästään anonyymeistä johtajista, vaan kyse on talousjärjestelmämme verisuonista, näin voi sanoa. Ja kyllä kreikkalaistenkin säästäjien rahat olivat pankeissa. Ja kun sitten tilanne kärjistyi ja otettiin käyttöön äh, valuuttarajoitukset, niin äh, osoittautuihan se nyt ihan selväksi, että tarvitaan toimivia pankkeja yhdessä valtion lainojen ja pankkien äh, konkurssien kautta olisi kyllä jouduttu pahaan tilanteeseen. Täytyy sanoa, että minulla on tässä nyt kyllä hiukan pahamakuisuussa, koska tässä on kyllä syytelty tai syytöksiä olette esittäneet moniakin, mutta entäpä sitten kuka jaksaisi syytellä myös sitä Kreikan hallitusta, koska Kreikan hallitus takin kyllä voidaan varmasti syyttää monesta Kreikan hallituksia Vanhat virheet, joita Kreikan hallitukset tekivät, ovat dramaattisia ja nämä päätökset, joita Kreikassa tehtiin, olisivat ajaneet minkä tahansa maan konkurssiin. Joten tämä täällä käytävä keskustelun sävy on mielestäni aika väärä, kun ajatellaan, kuinka merkittävää solidaarisuutta Euroopan veronmaksajat ovat Kreikalle osoittaneet. Kreikka haluttiin pitää mukana eurossa. Tämä valinta mielestäni osoittautui näin jälkikäteen katsottuna oikeaksi. Minä olen luonteeltani sellainen, että punnitsen ja punnitsen, ja olen tätäkin kyllä punninnut, mutta jos Kreikka olisi heitetty pois eurosta, niin ehkäpä mm, tilanne olisi aika toisenlainen ja taistelutilanne olisi aika, aika toisenlainen ja ongelmiakin olisi enemmän, jos Kreikka olisi heitetty pois eurosta, koska silloin ehkä olisivat jääneet paljastumatta monet muut euroalueen ongelmat. Ja tilintarkastustuomioistuimelle sanoisin, että kaikki se, mitä ei tiedetty ja mikä sitten 2009 piti, mihin piti tarttua, niin täytyy mielestäni kyllä sanoa, että, että yllättävänkin vähän tässä meni pieleen. Olisi voinut mennä huomattavasti useampi asia pieleen. Ja kyllä minä tässä nyt haluaisin kyllä kunnioittaa komissiota ja arvostaa sen tekemää työtä. Ainahan parantamisen varaa on, eipä siinä mitään, mutta mutta ehkäpä komissio ja nyt sitten vielä tilintarkastustuomioistuin voivat vastata esittelijällemme. Kiitoksia kovasti. Kahdesta asiasta puhuisi. Ensinnäkin institutionaaliset järjestelyt. Monta kertaa mainittiin, että tämä kertomus on osoitettu ainoastaan komissiolle, mutta me olemme yksin tässä harjoituksessa ja muistutan, että kaikki muistiet on perustettu pohjattu kaikkien instituutioiden kanssa sovitulle yhteiselle ehdollistamiselle. Eli kansainvälinen valtarahasto ja Kreikan viranomaiset ovat mukana. Ja tämä pitkien sisäisten keskustelujen jälkeen. Ja tilintarkastustuomioistuin on selkeästi todennut, että nämä järjestelyt, vaikkakin epämuodollisia, olivat tehokkaita. Mutta tuomioistuin on suositellut, että nämä muodollistetaan ja olemme hyväksyneet nämä suositukset. ja täydestä sydämestä puolemme niitä neuvotteluissa. Toivottavasti pääsemme tulokseen, mutta emme me voi sitoa muiden instituutioiden käsiä. Niiden on itse hyväksyttävä nämä järjestelyt. Niistä täytyy määritelmän mukaisesti hyväksyä yhdessä sekä periaatteessa että käytännössä. Kysyitte samanhelmasta ja siitä, josko parannuksia on ollut. Ja monissa suhteissa nykyinen e järjestelmä on askel eteenpäin. Meillä on uusi oikeudellinen kehikko, parempaa seurattavuutta ja parempaa demokratista tilivelvollisuutta. Meillä on parempaa vuoropuhelua parlamentin kanssa ja tärkeää on myös se, että yhteisen tavoitteiden ja muistien tavoitteiden johdonmukaisuutta on parannettu ja ESM-ohjelmassa painotetaan paljon enemmän sosiaalista kohesiota, kasvua ja työllisyyttä. Ja uskoisin, että tämäkin on tärkeää alleviivata. Mikä on nykytilanne? Kun me täällä tänään puhumme tällä hetkellä, niin kolmas arviointi on aloitettu ja kollegani on Kreikassa. Missä johtaja voisi olettaakin olevan siellä. Toivottavasti arviointi saadaan pian loppuun. Odotamme ja toivomme, että ohjelma loppuu jossain vaiheessa ensi kesänä. Ja sitten pohditaan järjestelyjä toivottavasti ohjelman jälkeen. Rava puheenjohtaja, mainitsitte rahoitustuen työryhmän. Ja kuten sovittiin, jatkamme vuorovaikutusta siellä tulemme kertomaan parlamentille sitä, miten maa makaa sitten. Kollegani johtaja on valmiina tulemaan tänne puhumaan teille ja päivittämään tilannetta. Kiitos. Ja Tome Mugurusa. Ja Tome Mugurusa, olkaa hyvä. Kiitoksia. Kiitokset puheenjohtaja. Haluaisin ihan lyhyesti vielä viitata joihinkin kysymyksiin, jotka tässä nousivat keskustelun mittaan esille. Ensinnäkin euroryhmä tässä mielessä, kun puhutaan suhteista komission ja euroryhmän välillä, niin joka tapauksessa euroryhmä ei kuulu meidän toimivaltamme alaisuuteen. Meillä ei ole tilintarkastusoikeutta euroryhmän suhteen ja mehän myös tässä mietinnössä kerromme, että me olemme arvioineet poliittisia päätöksiä ähm, sitä, äh, minkälaista apua maalle annetaan. Emme ole myöskään äh, analysoineet sitä, että mitä olisi tapahtunut siinä tapauksessa, että Kreikka ei olisi saanut näitä tukiohjelmia ja maa olisi jäänyt omilleen Eli poliittiset päättäjät tarkastelevat sitten näitä kysymyksiä. Meillä ei ole toimivaltaa tähän ja muistuttaisin vielä myös sen, että me olemme myöskään auditoineet Kreikan hallitusta, joka kuitenkin viime kädessä sitten on täytäntöönpano vastuussa niistä toimista, joihin se on sitoutunut ehtona ohjelman toteutumiselle. Sitten täällä esitettiin joitain kysymyksiä, jotka liittyivät ähm, näihin ohjelmiin. Ohjelmathan eivät äh, rahoita erityisiä tiettyjä ohjelmia, ei vaan ne vahvistavat Kreikan hallituksen ähm, mahdollisuuksia äh, toteuttaa eri toimia, eli todella kuroa tätä rahoitusvajetta umpeen ja tässä kyse on siis pankkien nää uudelleenpääomittamisesta ja niin edelleen. Ja sitten hyvin tärkeä kysymys, joka meille esitettiin Euroopan keskuspankista vielä. Eli minä jo sanoin teille, että meillä on kaksi kertomusta, jotka tilintarkastustuomioistuin äh, on joutunut ikään kuin keskeyttämään äh, niiden käsittelyn, koska yhteistyö äh, keskuspankin kanssa asiakirjojen saamisen suhteen ei ole toiminut tai tiedon saamisen suhteen ei ole toiminut. Niin kuin minä sanoin, meillä on vain rajallinen toimivalta ja tämä on meidän mandaattimme lainsäätäjän tahdosta ja toinen asia on sitten tiedon saanti ja näissä kahdessa asiassa me pohdimme ja meillä on todella halua vahvistaa suhteita keskuspankkiin, löytää jonkinnäköinen yhteistyöpöytäkirja, malli, jonka pohjalta voisimme huolehtia asioista paremmin ja myös te Euroopan parlamentissa ja tässä valiokunnassa – joka on vastuussa näistä kysymyksistä ja tietenkin sitten itse komissio, jolla on aloite vastuu, niin ainahan te voitte lähteä toimimaan ja tilintarkastustuomioistuin eurooppalaisena toimielimenä sitten sillä on todella velvollisuus hoitaa tilintarkastusvelvoitteensa ja me voimme ehdottaa tietenkin tai tehdä ehdotuksia, mutta meillä ei itsellämme ole mitään päätösvaltaa. Tämä on kuitenkin asia, joka todella todella vakavasti meitä pohdituttaa. Kiitos. Ja esittelijä lopuksi. Olkaa hyvä, herra Takkula. Kiitoksia, puheenjohtaja. No, se tuntuu, että tässä nyt melko lailla kaikki oleellinen on sanottu, jos puolelta pitää päättää. Niin kuin sanoin, tämä on laaja ja iso kysymys ja ja tämä vaatisi niin kuin laajempaa keskustelua siitä, millä tavalla jatkossa, jos samanlaiseen tilanteeseen joudutaan, näitä rahoituksia pitäisi hoitaa. Ja tässä oikeastaan on niin kuin se iso kysymys myöskin vielä vähän niin kuin vastaamatta, että ne asetut tavoitteet, jotka ohjelmalle asetettiin, niin eivät täyttyneet ja taloudellista kasvua ei syntynyt eikä taloudellista vakautta saatu luotua. Ja nämä on myös sellaisia kysymyksiä, joita ehkä pitäisi sitten syvemmin tarkastella, mistä kaikista eri elementeistä nämä johtuu. Ja niin kuin tuossa todettua, olisi kyllä ollut ihan toivottavaa, että myöskin Euroopan keskuspankki olisi kantanut kortensa kekon ja ollut mukana vähän aktiivisemmin tässä prosessissa. Paljon sanottu tänään ja paljon jää edelleenkin sanomatta, ja, ja tuota, mutta minusta tämä kuitenkin on hyvä työ, minkä, minkä tuomioistuin on tehnyt tästä ja, ja tuota, aiheesta, niin kuin sanoin, keskustelu tulee varmasti jatkumaan. Kiitos. Valiokuntamme helmikuussa vihreällä viikolla matkustaa jälleen Kreikkaan. 181 prioriteettihanketta kohteena ja tämä on seurantaa syyskuun 2015 matkalle tutustumme tiettyihin hankkeisiin, niiden edistymiseen ja sitten tutustumme myös tiettyihin uusiin hankkeisiin äh, maahanmuuttorahastosta. Kiitoksia. Kokous päättyy äh, ja tällä sitten äh, varainhoitoasetus trilogi alkaa ihan hetkenä minä hyvänsä. Tervetuloa vaan kuuntelemaan sitäkin.